kirkko ja joukkohaudat Taimaassa. ensin saavat puheenvuoron päätöslauselmien laatijat. Ensin Ignacio Corrao. Si, grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Rohingya-kansa on YKlle kaikkein vainotuin vähemmistö. Äh, kaikki valtiot, joissa, äh, joiden, joissa nämä, tämä kansa elää ja haluavat päästä heistä eroon. Tämä kansa äh, kärsi Myanmarin buddalaisten vainosta. He ovat paenneet laivoilla merelle vähän samantyyppisesti kuin ähm, Välimerellä Bengalinlaadelle ja muut naapurimaat äh, lähettävät heidät takaisin ja he joutuvat äh, kauheisiin olosuhteisiin viidakossa äh, Malesian rajalla. Olemme nyt iloisia Malesian ja Indonesian lähestymistavan muuttumisesta. He ottavat vastaan näitä pakolaisia ja meidän on lähetettävä selkeä viesti Taimaalle, Burmalle jotka kokoontuvat, meidän täytyy vaatia heidän, että he kunnioittavat vähintään vähimmäisoikeuksia, koska tilanne on hyvin traaginen. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Lohpiiler. Kiitos puhemies. Taimaan eteläosassa on lukuisia kätkettyjä leirejä, joissa ihmiskauppiaat pitävät vangittuina pakolaisia, kiduttavat heitä, pitävät heitä orina tai pyytävät eh, heitä kääntämään perheensä puoleen ja pyytämään lunastusrahoja. Eh, noin eh, löydetty 30 erilaista joukkohautaa tällä alueella myös. Tämä hallitus on nyt käynnistynyt sodan ihmisalakuluttajia vastaan, mikä merkitsee sitä, että valvotaan tavallisia perinteisiä pakoreittejä ja, ja vaikeammin saada pakolaiset tuotua maahan. Siksi tämä pakolaisvirta muuttuu ja monet pyrkivät nyt menemään meriteitse Malesiaan. Ja 2014 vähintään 25 000 ihmistä pakeni tällä tavoin, ennen kaikkea Myanmarista ja Bangladesista. Yli 8 000 ihmistä on ollut nyt viikkokausia merellä huonoissa aluksissa ilman ruokaa ja juomaa. Malesia ja Indonesia ovat evänneet erinäisiltä aluksilta jo rantautumisen huolimatta siitä, että ihmiset ovat olleet äärimmäisen uupuneita. On ihaltavaa, että edulliset kalastajat ovat omasta aloitteistaan pelastaneet monia pakolaisia. Ja me vetoamme Taimaan innoisemmallisiin hallituksiin, että nyt tulossa olevassa konferenssissa he päättävät politiikasta, joka pelastaa pakolaiset hengenvaarallisesta ja takaa heille turvapaikan. Vetoamme Taimaan hallitukseen, että se edelleenkin taistelee ihmiskauppaa vastaan, jotta tämä ihmisten riistäminen orina päättyy, mutta samaan aikaan täytyy myöskin suojella ihmisiä. Rohingojen asema Myanmarissa on todella epätoivoinen, siksi vaadimme Myanmarin hallitukselta, että se muuttaa politiikkaansa täysin, joka koskee Rohingya. Heidän täytyy saada kansalaisuus ja hallituksen täytyy aktiivisesti taistella syrjintää ja vainoa vastaan. Äh, Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Harantsova. Mr. Chair, uh, the problem of my... Puhemies, maahanmuuton ongelmaa Välimerellä ei voida käsitellä erikseen. Rohingya-pakolaisten äh, kriisi muistuttaa meitä siitä. Nyt on aika, että me äh, hyväksymme kattavan lähestymistavan maahanmuuton käsittelemiseksi maailmanlaajuiseksi. Miehet, naiset ja lapset, jotka äh, pakenevat väkivaltaa Burmassa ja köyhyyttä Bangladesissa kuolevat leireillä ja merellä. Meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin Rohingan kärsimyksen lieventämiseksi. Humanitaarinen apu on kriittinen niille sadoille ihmisille, jotka ovat nyt vaarassa. Väliaikainen suoja ei kuitenkaan tule maahanmuuton ongelmaa pitkällä aikavälillä ratkaisemaan, ei äm, äh, Välimerellä eikä muuallakaan. Meidän täytyy äh, puuttua niihin ihmissalakuljettuihin, jotka äh, hyödyttävät ihmisten epätoivoa, jotta voisimme ratkaista maahanmuuttokysymyksen. Meidän täytyy vaatia, että valtiot huolehtivat kansalaistensa hyvinvoinnista. Burman on muutettava lähestymistapansa ja tunnistettava rohingat oikeiksi kansalaisiksi. Kiitoksia. Sitten edustaja Chanok. Puhemies, viimeiset viikot ovat merkein sitä, että olemme Euroopassa keskustelleet paljon maahanmuuttohaasteista ja Välimeren tilanteesta ja Välimeren alueella pakenevien kohtalosta, ihmiset, jotka pakenevat vainoa ja talousta ja poliittisia kaos, poliittista kaosta. Rohingya muslimivähemmistön asema Burmassa on nyt luomassa samantyyppisen eh, tekijöiden vaikutusalueen Kaakkois-Aasiassa. Olemme nähneet viime päivinä sekä Indonesiassa että Malesiassa valmiutta ottaa vastaan 7000 ihmistä tilapäisesti vastaan. Ja viime päivinä, viime tuntina jopa Gambian presidentti on ollut valmis antamaan pysyvän äh, pakolaisaseman äh, kaikille rohingya-pakolaisille, mutta ongelman ratkaisu on se, että poistetaan tekijät, jotka pakottavat ihmiset tällaisille hirvittäville matkoille taloudellinen syrjintä ja vaino kohdistuu Rohingya-vähemmistöön Burmassa on dokumentoitu asia, jolla on pitkä tausta ja sen teke, torjuntaan on tehtävä paljon. Burman oppositiopuolue Aung San Suu Kyin puolue on nyt vaatinut julkilausumassaan synnen lopettamista ja loppua sille, että evätään kansalaisuus. Meidän täytyy enemmän tarttua tähän asiaan yhteyksissämme Burma Myanmarin, kun se pyrkii avaamaan markkinoita, niin etsii EU-ta apua ja investointeja. Kiitos. Thank you. Kiitos. Edustaja Marie-Christine Vergia. Merci. Kiitos puhemies. Nämä joukkohaudat, joita on viime viikkoina löydetty Taimassa, ovat paljastaneet koko maailman näiden maahanmuuttajien surullisen kohtaan, jota heillä on suljettu aivan järkyttäviin olla kuolevat väsymyksestä, upumusta, nälästä ja perheet eivät voi maksaa lunnaita. Tämä sorto on jo ajanut tuhannet merelle miehiä, naisia, lapsia, bangladesilaisia, suur, nimenomaan rohinga muslimia, jotka ovat kärsineet sorrosta Bir- Birmassa, Burmassa jo vuosia. 25 000 viime tammikuusta lähtien ja puhumattakaan niistä, jotka ovat paineet Vietnamin sodan jälkeen. Tuhannet ovat joutuneet Malesian ja Taimaan rannikoille ja noin 8 000 ovat tällä hetkellä ajelehtimassa merellä, koska he eivät saa turvapaikkaa mistään siellä, niin kuin täälläkin kansalliset viranomaiset pakenevat vastuutaan. EU on antanut 320 miljoonaa euroa rohinga, rohingapakolaisille. Se on naurettava summa. EU pitää toimia koko painolla, jotta rohingat, nämä maa, maapallon kirotut ihmiset, vainotut ihmiset eivät enää ole näiden saalistajien uhria, vaan että he voitaisiin ottaa hyvissä olosuhteissa vastaan siellä, mistä he etsivät turvaa. Merci beaucoup, Madame Depite. Kiitos paljon, rouva edustaja. Lenners. Seuraavaksi edustaja Lenners arvoisa um, Kiitoksia, puhemies. Näiden joukkohautojen löytäminen viidakkoleireiltä Taimaassa ovat kauhistuttaneet meitä. Rohingya-pakolaisia on murhattu tai heidät on jätetty kuolemaan nälkään ja sairauksiin. Ja tämä päätöslauselma aivan oikein vetoaa Taimaan hallituksen, että se heti ryhtyy tutkimaan tätä, näitä joukkohautoja uskottavalla tavalla. Samanaikaisesti meillä täytyy olla eh, eh, hyvä ratkaisu tähän humanitaariseen kriisiin merellä, jossa tuhannet pakolaiset eh, ovat hyvin vaikeissa olosuhteissa. Ja toivon tervetulleeksi Indonesian ja Malasian sitoumuksen huolehtia näistä pakolaisista, mutta meidän täytyy vedota kaikkiin alueen maihin, että ne kantavat vastuunsa ja ainakin osallistuisivat Bangkokin huippukokoukseen toukokuun lopulla. Meidän on myös puututtava tämän kriisin syihin, nimittäin jatkuva rohingya-pakolaisten Äh, vaino Myanmarissa. Hallituksen on muutettava politiikkaansa ja tehtävä kaikkensa, jotta kunnioitettaisiin kaikkien äh, sen alueella asuvien kansojen perusoikeuksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Weidenholzer. Yksi minuutti. <clears throat> Kiitos puhemies. <clears throat> Rohingya-väestön tilanne on traagisempia hetkiä tällä, tänä aikana ja YK katsoo sen vainotuksi väestöryhmäksi, siksi se ansaitsee meidän huomiomme, se, se väestöryhmä ansaitsee ponnisteluja asemansa eteen. Jos tämä ei onnistu, tilanteesta tulee hyvin vaikea koko alueella. Tämä on koetinkivi sen osalta, miten demokratisoituminen Myanmarissa on edennyt samalla tavoin kuin Euroopalle – välimerenpakolaiset ovat peilikuoka heijastaa meidän inhimillisyyttämme. Rohingya-väestö on samantyyppinen tälle alueelle. Tärkeä panos voi olla se, että alueella itse tehdään työtä, on löydettävä ratkaisu, on tunnustettava Rohingya väestöryhmänä, mutta me Euroopan unionina, me voimme myös omien ohjelmiemme puitteissa puitteissa vaikuttaa tilanteeseen. Ja jotkin naapurimaista ovat suurimpia kauppakumppaneitamme, kuten Bangladesh, ja silloin voimme vaikuttaa asioihin. Kiitoksia. Ja seuraavaksi poliittisten ryhmien edustajat. Ensinnäkin EPPn puolesta edustaja Sogor. Yksi minuutti. Thank you. As is the case with... Kiitoksia. Kuten maahanmuuttokriisissä Välimerellä voimme nähdä, että tämä muslimipakolaisaalto ei ole uusi ilmiö. Jo aikaisemmin rohingapakolaisia on pelastettu meriltä. Voidaan tunnustaa, mitkä syyt ovat tässä taustalla, mitä väkivalta, köyhyys ja vaino. Suurin osa näistä pakolaisista on ihmiskaupan uhreja ja nämä joukkohaudat Taimaassa ovat hirveä osoitus siitä. Tämä on tärkeää ei pelkästään asemaille, jotka hyötyvät yleistä tullietuusjärjestelmästä, vaan myöskin EUlle, mikäli se aikoo jättää huomiota nämä kansainvälisen oikeuden rikkomukset. Ulkohallinnon on vaatittava, että Myönmor antaa kansalaisuuden Rohingalle ja että kaikki valtiot tekevät yhteistyöohjelman, jonka avulla torjutaan ihmissalakuljetusta. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavaksi SND-ryhmän puolesta edustaja Taravella. Merci, président Kiitos puhemies. Jos Eurooppa on nyt maahanmuuttokriisin edessä, kun meille tulee jatkuvasti Välimeren yli pakolaisia, Kyllä meidän pitäisi kantaa katseet myös kaakkois koska siellä tilanne on samanlainen. Minä olen parlamenttien värisen valtuuskunnan varapuheenjohtaja kaakkois maiden kanssa. Minun pitää kertoa, missä tuskassa nämä rohingapakolaiset elävät jatkuvasti. He ovat ehkä kaikista vainotuin ryhmä maailmassa. He asuvat Birmanissa, mutta he ovat maattomia. Heillä ole, he ovat kansalaisuudettomia, koska heille ei myönnetty kansalaisuutta. He ovat, kärsivät kyrjyydestä ja vainosta Burmassa. He ovat paineet Malesian ja Taimaahan tuhansittain. Mutta mutta siellä eh, täysin eh, Tunteettomasti heidät on työnnetty merelle, eikä siellä ole suhteet tietenkään ole paremmat. Kun he joutuvat uuteen turvapaikka uudelle turvapaikka-alueelle, heillä siellä, heitä kohdellaan ehkä siellä vielä pahemmin nämä Taimaan joukkohoidot ovat osoittaneet meille asian karmeuden ja kiireellisyyden. Kaakkois-Aasian maiden pitäisi yhdistyä ja lop, saada loppu, lopetetuksi tämä maahanmuuttovirtaus ja nämä kuolemat ja löytää näille pakolaisille parempi tulevaisuus. Rohongiat pitää tunnustaa kansalaisiksi ja heille pitää myöntää samat oikeudet kuin muille Burman kansalaisille. Viimeisin päätös, jonka Malesia ja Indonesia ovat tehneet, oli ehkä hyvä, kun he olivat päättäneet, että näitä veneitä enää ei työnnetä takaisin merelle ja ovat päättäneet vastaanottaa 7000 pakolaista. Ja toivottavasti muut tämän alueen voivat ryhtyä samankaltaisiin päätöksiin ja osoittaa solidaarisuutta tälle maailmankolkalle. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Kiitoksia oikein paljon. Ja sitten ECR-ryhmän puolesta edustaja Bashir, yksi minuutti. Haluaisin kiittää kollegoita kaikista poliittisista ryhmistä heidän avustaan eh, siinä, että he ovat kiinnittäneet huomion rohingya-pakolaisten kauhistuttavaan eh, tilanteeseen. Eh, meidän velvollisuutemme on tuomita ne hallitukset, jotka ovat joko suorasti tai epäsuorasti vastuussa tässä tilanteesta. Uusimmat uutiset äh, osoittavat Myanmarin hirveän ihmisoikeustilanteen. Se ei ole soveliasta valtiolle, joka haluaa kansainvälisen yhteisön jäseneksi. Lisätoimia on tehtävä, kunnes Myanmar vihdoin hyväksyy lainsäädännön, jonka avulla vähemmistöt pääsevät pois keskiajalta ja nykypäivään. E, Euroopalla on oma tilanteensa täällä lähellä kotoa ja meillä on moraalinen vastuus, kun on kyse ihmishenkien pelastamisesta. Myönmarin viranomaisten ei pitäisi vältellä vastuutaan pelastaa rohingya-pakolaisia. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten alderyhmän puolesta edustaja Depre. Merci, president. Kiitos puhemies ne, jotka ovat nähneet rohinga uhrien kärsimät kääryydet, heitä on poltettu elävinä, heitä on mestattu. He ovat varmasti olleet järkyttyneet, tietävät, että Burman viranomaiset eivät tee mitään suojelakseen heitä, vaan vainoavat heitä vielä. kiristävät heiltä kansalaisuuden, jotka ovat nähneet nämä hirveydet ja kauheat, ja ovat tietoisia tästä, tietävät, että ensimmäinen vastuu rohinga kärsimyksistä on Burman, Birman valtio. Meidän pitää muistuttaa tätä tälle valtiolle ja saada se takaisin ruotuun. Sen, tämän maan pitäisi myös noudattaa ihmisoikeuksia, ihmisoikeuksia kunnioittaa vähemmistöjä. Meidän pitää vaatia Birman, Burman Puolan hallitukselta, että se lopettaa tämän kansainvälisten järjestöjen kieltämisen pääsyn pääsystä sinne maaperälle auttamaan näitä pakolaisia. Jos te haluatte, hyvät kollegat, kuunnella minua, minulla olisi yksi kysymys. Kiitos, komissaari. Sallitteko, että esitän teille kysymyksen, hyvä komission jäsen? Saanko esittää teille kysymyksen, hyvä komission jäsen Rohinga pakolaiset. Vuonna 2012 me päätimme, että uudestaan otamme Burman näihin yleisiin tuljetusjärjestelmiin. Se tarkoittaa sitä, että se voi viedä tuotteitaan ilman tulimaksuja, ilman mitään kiintiöitä Euroopan markkinoille lukuun ottamatta aseet ja ammukset. Jos Burma jatkuvasti säännöllisesti loukkaa ihmisoikeuksia, onko komissiolla aikomus tehdä jotakin kyseenalaista tämä solmittu sopimus vuonna 2012? Kiitoksia. Ja sitten vihreästä ryhmästä edustaja Lambert. Puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Minä kävin joillakin Rohingya-leireillä Bangladesissa. Ihmiset ovat olleet siellä jo ainakin parisenkymmentä vuotta. Nimittäin se, mitä me olemme nähneet tapahtuvan Burmassa, Miemarissa – on tietynlainen etninen puhdistus. Näemme, että rohingiat, jotka ovat asuneet sukupolvien ajan maassa, hallitukset ovat instrumentalisoineet ne. Heidän on sallittu äänestää silloin, kun se on ollut sopivaa jonkinlaisessa näennäisvaaleissa. Ja nyt kun se ehkä ole niin sopivaa, niin henkilökortit, jotka ovat mahdollistaneet sen, että he voivat äänestää, on viety heitä pois. Rohingya-väestö tarvitsee valtioluvan solmia avioliiton, valtion luvan saada lapsia, mutta sillä ei ole mitään suojaa erilaisten lahkojen väkivallalta ja ne ovat olleet valtiollisen väkivallan ja karkotusten uhreja, joten on yllättävää, että monet heistä ovat paineet ylirajan. Ja sielläkin he ovat vaarassa tulla välineellistetyiksi. Tämän ongelman syyt ovat Burma miamarissa Siellä he eivät ole vastanneet takaisin sitä 200-300 ihmistä, jotka he ovat tunnustaneet maansa kansalaisiksi. Näitä ihmisiä on otettu takaisin leireiltä Bangladesista. Joten minun ryhmäni korottaa äänensä, on nyt sitä mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että pitää tehdä enemmän, jotta Burma kantaa vastuunsa ja ottaa takaisin, antaa kansalaisuuden näille ihmisille, joita on vainottu jo niin kauan. Thank you. Uh, deputy... Kiitoksia. Ja sitten edustaja Pospisil yksi minuutti. Ja naváži slova Kiitoksia, puhemies. Minä uskon, että me kaikki voimme olla samaa mieltä siitä, että Euroopan parlamentin pitäisi selkeästi tuomita väkivalta Rohingya-kansaa vastaan. Meidän ei tulisi kuitenkaan tehdä sitä vain muodollisesti. Haluaisin yhtyä niihin, jotka sanovat, että jos Burma ei muuta politiikkaansa, eh, sillä pitäisi olla vaikutusta meidän eh, keskinäisiin suhteisiimme ja sillä tulisi olla myös taloudellinen vaikutus, erityisesti Burmaan, koska se on se valtio, jota pitää tässä syyttää. On vaikea ymmärtää, että Rohingya-kansalta otettiin heidän kansalaisuutensa pois. Nämä ihmiset ovat asuneet tuossa maassa satoja vuosia ja nyt heillä ei ole kansalaisuutta. Emme me voi käydä kauppaa tällaisen valtion kanssa. Indonesia, Malaisia ja muut naapurimaat e, e, jos ne eivät kunnioita kansainvälistä oikeutta eivätkä tutki rikoksia, joita tapahtuu, niin tälläkin pitäisi olla vaikutusta. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavaksi edusta ja Bettiini. Puhemies, tämä päätöslause nostaa esiin Rohingya-kansan eh, kärsimyksen, jotka pakenevat yhdestä maasta ja on vaikea eh, päästä muualle. Kukaan ei heitä halua, eh, heitä vainotaan. He eivät ole ihmisiä, vain aaveita. Tietenkin on oikein, että EU vetoaa kaukaisiin maihin, että ne kantaisivat vastuunsa, mutta EUn ääni olisi kovempi, jos tällainen draama, eh, jossa ihmiset kärsivät eh, pakolaiset laivoilla ei eh, tapahtuisi myös Välimerellä. Malesia ja Indonesia ovat nyt päättäneet ottaa vastaan nämä epätoivoiset ihmiset, mutta osoivatko EUn jäsenvaltiot yhtä halukkaita toimimaan omalla alueellaan? Toivotaan niin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Preda. Thailandissa löydetyt joukkohaudat ovat osoittaneet järkyttävän tilanteen rohingya-pakolaisille, jotka tällä hetkellä ovat täydellisesti tuuliajolla Kaakkois-Aasian vesillä. Tuhansia pakolaisia joutuu vielä ansaan näiden ihmiskauppiaiden takia. Tässä ei voi mitenkään olla tekemättä yhteenvetoa vertausta sen maahanmuuttokriisin kanssa, jota koemme joka päivä Välimerellä, mutta Ainoa ratkaisu Välimerellä ja Kaakkois-Aasian merialueella on alueellinen ratkaisu. Meidän pitää kannustaa kaikkia alueen maita järjestämään, tekemään yhteisiä päätöksiä ensi viikon Bangkokin konferenssissa, jotta he olisivat solidaarisia keskenään ei enää voi olla ottamatta kantaa tähän ongelmaan, niin kuin Burma on tehnyt. Indonesia, Malesia ja Taimaa ovat luvanneet humanitaarista apua ja väliaikaista vastaanottoa näille pakolaisille. Se on hyvä ratkaisu, mutta meillä pitäisi olla pysyvä ratkaisu. Pitää antaa rohingyalaisille, rohingyapakolaisille kansalaisuus ja pysyvä ihmisarvo. Ja minä nyt haluan tehdä tässä pienen väliomatuksen. Minä pyysin, että ei siirretä, että siirretään nämä että ei siirretä tätä keskustelua iltapäivästä aamupäivään, koska meillä on nyt ehkä täällä vähemmän ihmisiä kuin mitä meillä on ollut täällä yleensä iltapäivänä näillä kiireellisissä kysymyksissä. multumesk. Kiitoksia. Ja sit välitän tämän teidän pyyntönne puhemiehistölle. Nyt menemme menettelyyn ilman puhujalistaa. Edustaja Petir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 tullut Bangladesia viimeisten tietojen 25 000 pakolaista. Viime viikolla noin 2000-5 000 tulivat muiden maiden, tuon alueen muiden maiden rannikkoalueille. Minä vaadin, että Malesia ja Indonesia ryhtyvät toimenpiteisiin, jotta voivat vastaanottaa asianmukaisesti nämä pakolaiset ja antaa heille ensiapua, mutta Myanmarin pitää muuttaa politiikkaansa, politiikkaa, joka on synnyttänyt väkivaltaa ja rasismia, ja siellä on jatkuvasti loukattu ihmisoikeuksia. Taimaan pitää myös jättää, pitää lopettaa tämä ihmiskauppa. Uh, deputy Doru Claudian Seuraavaksi edustaja Fruntulika. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puhemies. Hyvät naiset herrat, me kaikki tiedämme, että Rohingya ovat painotuimpia väestöryhmiä, muassa heitä sarjoitetaan Taimaahan ja muualle. Tätä harjoittavat ihmiskauppia, että he ovat viidakkoleireissä Etelä-Taimaassa leireillä, jossa heitä kidutetaan ja hakataan kuoliaksi. Meidän täytyy vaatia näitä maita lopettamaan nämä hirvittävät teot ja lopettamaan ihmisoikeuksia, minä rohkaisin Maria antamaan täyden kansalaisuuden rohinkia vähemmistölleen, ja että he saavat yhtäläisen mahdollisuuden käyttää palveluita sen. Acceptable that refugees are pushed back. Ja että heitä pitää palauttamaan heidät takaisin merelle, mikä on kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuslainsäädännön rikkomus, ja meidän täytyisi pohtia tätä, ottaa se huomioon seuraavassa keskustelussa Taimaan, Indonesian ja Malesian kanssa. Mulțumesc. Uh, Alapirotis Notis Marias Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Marias. Kiitos puhemies. Kun todettiin ja löydettiin nämä joukkohaudat Taimaan eteläosassa, se on jättänyt koko kansainvälisen yhteisön hämmennyksen valtaan ja me olemme sanattomia tämän kauheuden edessä nämä ihmiset, jotka jo elävät ahdingossa, heidät on suljettu leireihin maaseudulle. Nämä henkilöt kuuluvat muslimivähemmistöön, heitä on sorrettu ja vainattu Burman buddalaishallinnon toimesta ja se on myös loukannut ihmisoikeuksia jatkuvasti myös siis uskonnon takia ihmishenkiä menetetään, koska puhutaan tässä muslimeista. Joissakin maissa muslimit ovat pyöveleitä. Mutta jos puhumme suvaitsevaisuudesta, se ei saa suvaitsevaisuus ei saa olla vastakohta uskonnolle. Tässä on kyse köyhyydestä. Suuryritykset toimivat myös siten, että tämä köyhyys vain jatkuu. Taimaan pitää ryhtyä toimenpiteisiin, alueellisiin toimenpiteisiin, jotta ei sinne synny uutta Lampedusaa. Jakovčić. Seuraavaksi edustaja Jakovčić. Predsjedavajući, poštovani gospodine povjereniče, Euroopan... Kiitos puhemies. Komission jäsen, Euroopan täytyy jatkaa selkeää politiikkaansa Aasiassa, kun me puhumme tuhansien ihmisten kohtalosta ja kun puhumme joukkohaudosta ja kun puhumme kaikkein hirvittävistä rikoksista, joita ylipäätään voimme kuvitella. Ja kun on kysymys siitä, että kokonainen kansa on tässä tarkoitus tuhota. Euroopalla on mekanismeja ja välineitä. Ja myöskin Indonesia ja Malesia ovat ilmoittaneet, että niillä on hyviä aikomuksia. Tämä on hyvä asia siksi, että tilanne ei ole hyväksyttävissä. Valitettavasti nämä epäkohdat ovat olemassa näissä maissa, jotka mainitsin. Siksi näille maille on sanottava, että niillä on kumppaneita ja ystäviä, ja että niiden täytyy tehdä se, mitä niiltä odotetaan. Ja me odotamme, että ne ylläpitävät ihmisarvoa. Fabio Massimo Castaldo. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Castaldo. Kiitoksia, puhemies. Minusta tämä asia on aivan uskomaton. Joko on määritellyt Rohingo-kansan kaikkein vähiten halutaksi kansaksi maailmassa ja eniten vainotuksi vähemmistöksi. He ovat varmasti oikeassa. Erään lain takia vuodelta 1982 he eivät Burmassa äh, saa äh, kansalaisuutta, eivät voi omistaa maata, eivät matkustaa ilman lupaa ja heidän täytyy sitoutua äh, että he eivät saa enempää kuin kaksi lasta. Tämä on aivan uskomatonta ja uskomaton ihmisoikeuksien rikkomus. Lisäksi heidän täytyy paeta naapurimaihin ja se mitä tapahtuu siellä on että, että alaikäisiä ähm, hyväksi käytetään. Olemme nähneet näitä kuvia äh, Taimaan äh, pakolaisleireistä. Ne äh, muistuttavat keskitysleirejä. Mm, ainoa syy, miksi he eivät voi saada kansalaisuutta, on rotuviha ja syrjintä ja kaikenlainen ihmisoikeuksien kunnioittama jättäminen. Jos emme ole johdonmukaisia, jos emme ole tiukkoja tästä asiasta ja viemme eteenpäin kauppasuhteita, niin silloin on aivan epätodennäköistä, että tämä katastrofi ratkeaa. Meidän täytyy olla johdonmukaisia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi komission puolesta komission jäsen Stiljanides. Puhemies, hyvät kollegat, ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Rohingya pakolaisten kohtalo ole meidän kaikkien kannalta hyvin tuskallinen asia. Euroopan unioni on hyvin huolissaan yhä laajemmasta humanitaarisesta kriisistä, joka koskee tuhansia rohingya väestön kuuluvia Bangladesissa – maahanmuuttajia, ihmiskaupan uhreja, ja jotka ovat ajelehtimassa Adamanien merellä. Tämä vaatii pikaisia toimia kaikilta mailta, jotka ovat osallisena. Se vaatii, että ne ottavat kansainvälisiä velvoitteitaan ja myöskin kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja. Prioriteetin täytyy olla siinä, että säästetään ihmishenkiä eikä saateta yhä enemmän ihmisenkiä vaaraan. Siksi tervehdin lopputulosta ulkoministerien tapaamisesta, jonka Malesia, Indonesia ja Taimaa pitivät 20. toukokuuta, jossa selkeästi tunnustettiin, miten vakava humanitaarinen ulottuvuus kriisillä on. Ja siinä he, nämä maat myöskin sitoutuvat antamaan ainakin tilapäisen suojan henkilöille, jotka yhä ovat merellä. Me ymmärrämme myös, että järjestetään Taimaassa alueellinen konferenssi 29. toukokuuta, joka käsittelee tätä kriisiä. Ja tässä vaaditaan todella alueellista vastausta, jotta voidaan torjua alueellista järjestäntörikollisuutta, joka harjoittaa ihmiskauppaa. Ja tässä täytyy myöskin tarttua ongelman alkuperäisiin syihin. EU rohkaisee ASEANia olemaan aktiivinen tämän kysymyksen käsittelyssä. Luonnollisesti yksi alkusyistä on rohingya-väestön asema Myanmarissa ja se, miten alikehittynyt on rakineen valtio, josta suurin osa rohinkiaväestöstä on peräisin. Tätä tilannetta täytyy pikaisesti käsitellä. Siihen täytyy tarttua Myanmarin hallituksen vain parantamalla kokonaisuudessaan ihmisoikeustilannetta mukaan luettuna rohinkiaväestön asema voi lopettaa tämän väestön lähdön maasta se on vuosien ajan joutunut lähtemään maasta ja tämä maastapako on dramaattisesti lisääntynyt viime vuosina. Euroopan unioni on eturintamassa pyytämässä kestäviä ratkaisuja rohinkäväestölle. Vuosien ajan tilanne Rokhine-valtiossa on dominoinut meidän keskusteluamme Myanmarin kanssa mukaan korkean tason tapaamiset EUn ja Myanmarin välisessä ihmisoikeusdialogissa. Me jatkamme päätösasemien tekemistä ihmisoikeustilanteesta Myanmarissa YK täysistunnossa ja YK ihmisoikeusneuvostossa ja niissä kestään voimakkaasti tilanteeseen Rakinen valtiossa. EU on myös humanitaarisen avun keskeinen antaja ja myöskin kehitysyhteistyössä, joka koskettaa rakennevaltiota Myanmarissa. Se koskee myös niitä alueita Bangladesissa, jotka ovat tarjonneet mahdollisuuden rohingya-väestölle oleskeluun. Me lähdemme liikkeelle siitä, että maat yhdessä tulevat tarttumaan ihmiskauppaan, koska oli todella huolestuttavaa kuulla näistä joukkohaudoista, jotka havaittiin Taimaan eteläosista ja että ihmiskaupan uhreja pidetään häkeissä, leireillä ja että heistä pyydetään lunnasrahoja. Ihmisiä ei pitäisi tehdä hyödykkeiksi. Euroopan unionilla on ollut johdonmukainen linja vaatia Taimaata taistelemaan ihmiskauppaa vastaan mukaan luettuna pakkotyö kalastusaluksilla. Ja totta kai Euroopan unioni on valmis harjoittamaan yhteistyötä niiden maiden kanssa, joita tämä kysymys koskettaa silloin, kun tartutaan tähän asiaan. Kiitos tämän päivän keskustelusta ja kiitos tästä voimakkaasta, hyvin voimakkaasta päätöslauselmasta. Kaikki teidän kommenttinne on merkitty muistiin. Minä tulen lähiaikoina keskustelemaan tästä asiasta varapuheenjohtaja Frederika Mogherinin kanssa niin, että voimme saada teho, toimimastamme tuntuvampaa, tehokkaampaa tässä kysymyksessä, koskaan välttämätöntä ryhtyä aktiiviseksi eh, tässä hyvin tuskallisessa tilanteessa, joka koskee rohingya pakolaisia. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon, hyvä komission jäsen. Minä olen saanut seitsemän päätöslauselmaluonnosta. Päätämme keskustelun tähän. EFDD-ryhmän, e eh, vihreän ryhmän, ALDEn pcr e ryhmän Guen ja e ryhmän ja e, sosialisti- ja demokraattiryhmien päätöslauselmat päätämme keskustelun ja äänestämme seuraavan keskustelun jälkeen kello 12. Pieni tauko ennen seuraavaa keskustelua.